mitään ehdotettavaa, eli maanantai päivään liittyen ei näytä olevan. Sitten tiistaihin liittyen ryhmien kanssa olemme sopineet, että Dudan kodifiointimietinnöt, kuusi kappaletta, niistä on tarkoitus äänestää tiistaina, mutta äänestys toimitetaan myöhempään ajankohtaan. Onko tähän liittyen mitään huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten Dudan mietinnöt, niistä keskustellaan myöhemmässä vaiheessa. Arvoisat kollegat, monet ryhmät ovat esittäneet pyynnön, jotta voitaisiin keskustella komission työohjelmasta ja siihen liitettäisiin vielä päätöslauselma. No, ryhmien pitäisi päättää keskenään siitä, kuka käyttää puheenvuoroa. Sillä oikeastaan kaikki kaikkien ryhmien puheenjohtajat ovat jättäneet samaisen pyynnön samanaikaisesti. Kollega Lamberts, sovitanpas niin, että kollega Pitella käyttää puheenvuoroa ja kollega Zimmer myöskin, eli he puhuvat puolesta ja sitten vielä muutama vastaan, niin kaikki saavat äänensä kuuluviin. Eiköhän tämä ole riittävän reilu lähestymistapa. Kollega Pitella, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuten jo ennakoittekin, niin meidän ryhmämme kannattaa sitä, että tammikuun täysistuntolista esityslistalle laitetaan keskustelu komission työohjelmasta. On oikein, että parlamentti voi myös esittää omat prioriteettinsa ja me sosiaalidemokraatit voisimme myöskin kertoa sitten omat prioriteettimme, nimittäin ympäristö ja veronkierron välttäminen ovat meidän prioriteettimme. Kollega Lamberts, ilmeisesti samaan aiheeseen liittyen. Arvoisa puhemies, kyllä teatteri on ihan mukavaa, mutta haluaisin vain sanoa, että meidän täytyy huolehtia siitä, että parlamentti äänestää komission työohjelmasta. Kysehän on komission tärkeimmästä paperista ja puheenjohtajakokouksessa jotkut sanoivat, että juu kyllä voimme sitten puhua vuoden kuusitoista työohjelmasta, mikä tarkoittaisi sitä, että tämä parlamentti antaisi oman kantansa komissio, uuden komission työohjelmasta vasta puolitoista vuotta vaalien jälkeen. Ja tammikuussa viimeistään pitää keskustella ja antaa päätöslauselma komission työohjelmasta, jos haluamme, että tämä parlamentti ylipäätään on olemassa. Ich habe jetzt zunächst den Antrag von... Eli meillä on Pitellan pyyntö, eli tammikuu oli ehdotus. Ja nyt kysyisin, että Kuka kannattaa pitellä ja haluaa käyttää, niin siis ensin annetaan puheenvuoroja. Siis haluatteko puhua Pitellan ehdotuksen puolesta vai liittyykö tämä tähän äänestykseen? Eli kuka haluaa puhua Pitellan pyynnön puolesta? Edustaja Ferhofstadt, olkaa hyvä. Donc, Arvoisa puhemies, mielestäni olisi hyvä, että tästä voidaan keskustella tammikuussa. Näin voisimme käydä huomenna keskustelua ja sitten voisimme valmistella päätöslauselman myöhemmin. Ainoastaan pyydän sitä, että tästä ei tule mikään joulukuusi. Minä tiedän, että ei ole nyt ehkä oikea aika tästä asiasta puhua, mutta minä pelkään sitä, että tästä tulee joku 10-15 sivun päätöslauselma, jossa on mukana kaikki mahdolliset prioriteetit. Mieluumminkin poliittinen kanta, joka on tarpeeksi lyhyt ja näin ollen tuen siis Pitellan esitystä. Voinsi. Kollega Zajer, kysyn, että haluatteko puhua Pitellan ehdotusta vastaan? Olkaa hyvä. Thank you. Thank you. Kiitos puhemies. Joka tapauksessa minusta olisi parempi pitää kiinni tästä menettelystä yksi puolesta yksi vastaan – että nyt muskittaisi asioita, mutta komission työohjelma on hyvin vakava asia, etenkin kun puuttuu oikeusaloitteisiin parlamentilta. Kuitenkin tänä vuonna on erityinen vuosi ja ohjelmointi tehtävämme siihen oikeastaan ei kuulu tällaista päätösosmaa siksi, että tämä komissio aloitti tehtävänsä ensimmäinen marraskuuta, joten ei voi olla mahdollista tällaista jaksoa, että olisi pääsolma syyskuussa. Joten pikaisesti tehty pääsolma ei minusta ole hyvä ajatus. Ajattelen ennen kaikkea sitä, että mitä me haluamme nähdä nyt vaalivuoden jälkeen on työ, työtä. Ei mitään päätösohjelmia tammikuusta, tammikuussa ohjelmassa, jonka komissio hyväksyy huomenna. Joten minä ehdottaisin, että ei olisi päätösoma vaan että vain aloitettaisiin työskentely. Herr Kollege, ich muss trotzdem Arvoisa kollega, työjärjestyksen mukaisesti meidän täytyy toimia. Kollega Pitalla esitti pyynnön, eli tammikuu, mutta nyt meillä on tämä kollega Zimmerin ehdottama ehdotus, se liittyy tähän viikon, joten tietenkin näillä pyynnön esittäjillä pitää olla myöskin mahdollisuus esittää kantansa pyyntöihinsä liittyen. Edustaja Zimmer, olkaa hyvä. Kiitos puhemies selkeytys. Minun ryhmäni on viime päivänä toistuvasti pyytänyt, että huomiseen keskusteluun, joka koskee komission julkilausumaa, että me hyväksyisimme tätä koskevan päätösaseman. Perusteluna olisi se, että ensinnäkin nyt on ensimmäinen vuosi komission työssä tulossa, mikä on erittäin ratkaisevan tärkeää. Kaikki ryhmät ovat ottaneet kantaa komission työohjelman painopisteisiin vuodelle 2015. Ja sitten on ollut keskustelu puheenjohtajakokouksessa, jossa paikalla oli herra Juncker, jossa oli paikalla herra Timmermans, ja ryhmien puheenjohtajat ovat siellä voineet saada tietoonsa, miten komission edustajat reagoivat. Ja neljänneksi on suunniteltu, että olisi pelkästään toimenpiteitä, joita komissio ehdottaisi ja jotka käsiteltäisiin ensi vuonna, vaan myös niin sanottu killing list, pahamainen lista. Ja me Olemme saaneet jo nyt kuulla protesteja parlamentin ulkopuolelta, jossa ennen kaikkea ne hankkeet, joita ollaan poistamassa, eivät saisi aivan unohtua, joten kyllä olisi aivan riittävästi syytä käydä asiasta keskustelua tällä viikolla ja hyväksyä päätöslauselma. Hyvä. Kuka haluaa puhua edustaja Zimmerin ehdotuksen puolesta? Siis puolesta. Yh- ei vielä äänestetä, vaan tarvitsen jonkun, joka haluaa puhua tämän ehdotuksen puolesta. Joku voi nyt puhua tämän ehdotuksen puolesta tai joku vastaan, mutta vielä ei äänestetä. Nyt joku puolesta. Olkaa hyvä. No totta kai, jos me haluamme vaikuttaa mahdollisimman vähän siihen, edes vähän siihen, mitä komissio tekee, niin aina parempi, mitä nopeammin teemme. Ja jos pystymme tähän jo joulukuussa, niin sitä parempi. Jos tammikuussa jotkut haluaa, niin selvä, mutta jos saamme enemmistö, niin joulukuun parempi. Hyvä. Kuka haluaa lausua sanasen tätä ehdotusta vastaan? Hyvä. Eli yksi ehdotus on, että tästä äänestetään tällä viikolla, eli kollega Zimmerin ehdotus. Kuka puoltaa tätä ehdotusta? Ja vasta äänet. Tyhjää. Hylätty. Nyt äänestetään edustaja Pitelan ehdotuksesta. Puolesta äänet vastaäänet tyhjää hyväksytty. Hyvä on. Sähköinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 231 ääntä puolesta, 121 vastaan. Näin pääsemme esityslistalla keskiviikkoon. Vihreiden ryhmä on esittänyt pyynnön, että korkea edustaja ottaa kantaa ilmaisun vapauteen Turkissa huomioiden äsken mainitsemani iskut median edustajia vastaan. Ensimmäisenä puheenvuoron saa ehdotuksen laatia edustaja Harms, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, kiitos, että jo otitte asian esille. Uskoisin, että kaikki, jotka viikonloppuna saivat seurata uutisia Turkista suorastaan henki salpaantuu, kun sai kuulla näistä hyökkäyksistä kohti oppositiokriittistä lehdistöä. On tiedettävä, että kiistat, jotka liittyvät listanvapauteen Turkissa, ovat kehittyneet kielteiseen suuntaan jo paljon ennen näitä äh, tapahtumia. Kriittisiä toimintoja on laitettu vankilaan ilman, että olisi noudattu jotakin oikeusvaltion periaatteita ja menettelyjä. Tämä on asia, jonka kanssa me olemme nyt tekemisissä. Olemme, siis kysymys on kehityksestä, joka on menossa taaksepäin. Ja on korkea aika, että otamme asian kantaan. Ja tällä viikolla menemme keskustella asiasta. Ja minusta muiden ryhmien puheenjohtajien ehdotus, että tammikuussa hyväksyttäisiin päätösoma Turkista todellakin hyväksi. Kollega Jarik puolesta, olkaapas hyvä. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä siitä, mitä sanoitte tämän istunnon aluksi Turkin lehdistön vapaudesta. Minusta tämä on todella tärkeä ja vahva teko. Toiseksi se, mitä eilen Turkissa tapahtui, on todellakin asia, jota ei voida hyväksyä. Siellä on toimittajia pidätettiin ja nyt Tietojen mukaan 150 toimittajaa saatetaan ennen joulua vielä pidättää Turkissa. Kyse on muun mm. muassa suurimman kansallisen lehden toimittajista ja televisiotoimittajista. Olisi hyvä, että me tekisimme päätöslauselman tai sitten kuulisimme ulkoasioiden edustajan julkilausuman, niin tämä voidaan lopettaa mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Haluaako joku puhua tätä pyyntöä vastaan? Edustaja Lambsdorff, olkaa hyvä. En tietenkään halua puhua tätä vastaan. Minä haluan tukea Rebecca Harmsin ehdotusta, mutta kollega Lierakin ehdotus on, että pääsemään hyväksytty jo tällä viikolla. Kestääkseni Rebecca Harms esitti viisaavan ehdotuksen, että tällä viikolla käytäisiin keskustelu ja tammikuussa hyväksyttäisiin päätöslauselma. Nyt selvitellään, otetaanko asia ylipäätään esityslistalle. Aika ovelasti tehty, mutta aihe vierestä. Kollega Messerschmidt, olkaa hyvä. Voin olettaa, että puhutte tätä ehdotusta vastaan. Niin kysynpähän, että haluaako täällä joku puhua tätä edustaja Harvsin ehdotusta vastaan? No siihen palataan hetken kuluttua tähän jakoon. Kukaan ei halua lausua mitään tätä ehdotusta vastaan. No niin, nyt ensin äänestetään siitä, että otetaanko asia ylipäätään esityslistalle. Puoltavat äänet, olkaa hyvä. Ja vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Nyt kysyn seuraavaa. Kuka haluaa, että tähän keskusteluun liittyy päätöslauselma? Puolesta äänet, Siis toistan. Pieni hetki, pieni hetki. Minä yritän selittää. Eli me olemme sopineet jo siitä, että tällä viikolla korkean edustajan täytyy ottaa asian kantaa. Nyt kysyn teiltä, haluatteko, että keskustelun jälkeen aiheeseen liittyen hyväksytään päätöslauselma? Jos olette sitä mieltä, että näin tulisi tehdä, niin käsi pystyyn. Ja -äänet. Siis tällä viikolla, milloin muuten? Tällainen pyyntö on esitetty. Siis tälle viikolle. Hyvä on. No tehdäänpäs ihan pilkkua myöten tarkasti. Kollega Harms, siis pyyntö liittyy tälle viikolle eikä tammikuulle, eikö vaan? Minusta Euroopan parlamentin mahdollisimman pikaisesti täytyy ottaa asian kantaa, mutta olen myös sitä mieltä, että Euroopan parlamentin tulisi ottaa kantaa mahdollisimman yhtenäisesti, jotta se voisi vaikuttaa asioihin. Minun oli sellainen vaikutelma, että meidän pitäisi todellakin käydä kunnollinen keskustelu ja sitten äänestää tammikuussa. Hyvä. Äskeisestä alustuksestanne tästä, tätä kuvaa ei saatu, mutta nyt selvititte asian. Kaikki toiveet on täytetty, eli keskustellaan tällä viikolla ja tammikuussa sitten hyväksytään päätöslauselma. Ja tästä menettelytavasta äänestetään. Eli että päätöslauselma hyväksytään tammikuussa puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää. No niin, tämäkin asia on sitten kunnossa. Hyvä. Eli päätöslauselma tammikuussa. ECR-ryhmä ehdottaa, että päätöslauselma esityksestä aiheesta Palestiinan itsenäisyys, tämä äänestys siirrettäisiin torstaille. Edustaja Messerschmidt, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Uh, yes, I think this, everybody agrees this is a... Kiitos. Kaikki tietävät hyvin arkaluontoinen kysymys ja tarvitsemme aikaa, voidaanko neuvotella päätösannoma kompromisseista ja siksi ECR-ryhmän puolesta haluaisin ehdottaa, että määräaikaa jatkettaisiin keskiviikkona kello 11 asti, että keskustelu voitaisiin käydä ja äänestys olisi torstaina. Ja Kuka haluaa puhua edustaja Messersmithin ehdotuksen puolesta? Siis puolesta, ei kukaan. No haluaako joku puhua esityksen, esitystä vastaan? Olkaa hyvä. Already delayed the vote from one month from... Me voisimme, me jo siirsimme äänestystä viime kuusta tähän kuukauteen ja meidän pitäisi nyt pikaisesti saada hyväksyttyä yhteinen päätöslauselma ja siksi on asianmukaista, että pitäydymme annetussa aikataulussa ja me todellakin hylkäämme ajatuksen siitä, että me äänestäisimme vasta torstaina. Meidän täytyy äänestää keskiviikkona niin kuin esityslistallakin lukee. Nyt äänestämme edustaja Messerschmittin ehdotuksesta, eli että äänestys lykätään torstaille. Puoltavat äänet, vastaäänet, tyhjää, hylätty. Näin esityslista on tälle viikolle saatu hyväksyttyä. Näin pääsemme Ajuso Siteksen ehdotukseen aiheena luonnonvaraisten eläimistön ja kasviston lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus. Kollega Ester Nans edustaa